kanssa. Sitten kreikkalaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet minulle pyynnön, että kollega Spyros Danellisin parlamentaarinen koskemattomuus poistetaan työjärjestykseen 6 artiklan kappaleen 2 mukaisesti. Tämä pyyntö on lähetetty oikeusasiain valiokunnalle. Ja totean, että Oikeusasianvaliokunta on työjärjestyksen vastaavien artikloiden mukaisesti tutkinut tätä pyyntöä ja ehdottaa, että yksimielisesti, että edustajat Rouva Justiina Vitkauskaite